ja meidän pitää kaikkien pystyä orientoitumaan siinä. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja hyvää yötä ilmeisesti kaikki. Lähdemme tästä nyt nukkumaan. Kiitos paljon näistä hyvistä toivotuksista. Ja tämän kohdan, kun olemme käsitelleet, sanon, että äänestämme tästä huomenna kello 12. Seuraavaksi kokoonnumme tänne huomen aamulla. Keskiviikkona 14. maaliskuuta aloitamme kello 9. Ja esityslistahan on teidän saatavillanne myös omilla nettisivuillanne. Istunto on päättynyt.